Can you take your seats so that we can start our voting? No niin, olkaa hyvä, istuutukaa. Me aloitamme äänestyksen. Meillä on aikaisempi aloitusaika 14.30 monestakin syystä. Kutsumme sitä tehokkuudeksi. Mutta jos olette valmiina, jos teillä on äänestyskortit laitteessanne, niin voimme aloittaa äänestyksen. Ja ensinnäinen kohta on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käytön otto Air Francein kohdalla. Tämä on nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy päättyy. Ja se on hyväksytty 29 puolesta ja yksi vasta Sitten toinen kirjan muodossa annettu lausuntoluonnos Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto. Tämä koskee komission aloitteesta annettavaa teknistä tukea. Äänestys alkaa liittyen toiseen kirjeeseen. Ja äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 32 puolesta yksi vastaan. Mihin me sitten siirrymmekään seuraavaksi? Yes. Uh, next vote is on... Seuraavaksi suullinen kysymys työoloista ja epävarmoista työsuhteista. Me käsittelemme tätä koordinaattorien kokouksessa puolesta. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päätyy. Hyväksytty 21 ääntä puolesta ja 16 vastaan. Ja sitten loppuäänestys Liittyen tähän suulliseen kysymykseen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty 37 äänellä. But why don't I have a vote in this? Thank you. Um, no niin, kiitos. Sitten Beckerin mietintö seuraavaksi. Yhteisö- ja yhteisvastuutalouden yritysten säännöt. Tarkistus. Kompromissi viisi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan tarkistus 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 37 ja se on hyväksytty 22 puolesta ja 18 vastaan. Kompromissi 7 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 79, kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan. En nyt puolesta. Kompromissi 17 vastaan tyhjää hyväksytty. 109, tarkistus 109 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Tarkistus 110 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdontaosan kappaleet kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No niin, se on hylätty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten lausunton luonnos muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 40 puolesta ja kolme vasta ääntä. Sitten mihinkäs me jatkammekaan? Then we proceed to the hearing. Sitten siirrymme kuulemistilaisuuteen avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa. Ensinnäkin haluan toivottaa lämpimästi tervetulleeksi kaikki, ennen kaikkea asiantuntijavieraanemme, jotka tulevat ähm, kertomaan meille näistä kysymyksistä tämän julkisen kuulemistilaisuuden yhteydessä. Valitettavasti Rova Casas Beamond ei ole päässyt tänään luoksemme. Herra Ben, joka ei ole päässyt paikalle lakon vuoksi. Eli täällä on ollut näitä ongelmia lentojen suhteen enemmänkin. Tämä komissio on hyväksynyt jonkin aikaa sitten liittyen avoimien ennakoitaviin työoloihin. Ja tässä arvioidaan tätä direktiiviä ja on ollut myös julkista konsultaatiota. Ja tässä on painotettu kuilua tämän hetken lainsäädännön ja viimeaikaisten kehitysten välillä työmarkkinoilla. Tätä on painotettu myös parlamentin päätöslauselmassa vuodelta 2017 liittyen sosiaaliseen pilariin päätöslauselmassa heinäkuulta 2017 liittyen äh, myös ähm, epävarmoihin työsuhteisiin. Ja tässä komissio aikoo muuttaa tiedonantoa ottaen huomioon myös erilaiset uudet työmuudet. Ja tätä kautta pyritään takaamaan avoimuus työoloissa ja takaamaan vähimmäisoikeudet. Komission ehdotuksessa on mukana myös määritelmä liittyen työntekijään. Tässä on mukana myös oikeuden päätös. Ja tämän päivän kuulemistilaisuudessa otetaan huomioon myös parlamentin työ liittyen tähän ehdotukseen. Ja kuten me kaikki täällä valiokunnassa tiedämme, tämä on erittäin tärkeä kysymys. ja esittelijä Calvé Jambon ja muut valiokunnan jäsenet ovat valmistelleet tätä kysymystä. Ennen kaikkea vaikutuksia eri asianomaisiin. Tähän olemme valmisteluissa keskittyneet. Nyt haluaisin tässä esitellä ensimmäisen eh, esityksen pitäjän tohtori Rolf Gleisner. Hän tulee Itävallasta. Ja pyytäisin, että herra Gleisner, te nyt eh, esittelisitte asian ensimmäisenä. Honor to be here. Oikein paljon kiitoksia mahdollisuudesta tulla esittelemään Itävallan tilannetta. Tämä kalvot, nämä ovat englanninkielisiä, mutta itse tulen pitämään esitykseni saksan kieltä käyttäen. Minäpäs etenen direktiivin artiklojen mukaisesti, eli mitä ehdotuksessa on sanottu. Jos katsotaan nykyehdotusta, niin se poikkeaa huomattavassa määrin korvat kattavasta direktiivistä. Se alkaa jo soveltamisalasta. Siellä oli poikkeuksia, ne poistetaan. Täällä puhutaan myöskin lyhytaikaisista työsuhteista. Mehän tiedämme, että tätä käytetään laajalti ravitsemusalalla ihan lyhyitä parinkin päivän sopimuksia on käsitelty ja minun mielestäni tämä tarkoittaa, että tämä olisi melkoinen byrokraattinen harjoitus, jos myöskin tällaiset hyvin lyhyet sopimukset huomioitaisiin. Eli minun mielestäni poikkeusta tulisi soveltaa alle kuukauden mittaisiin työsopimuksiin. Nyt pääsen keskeiseen kysymykseen, eli miten määritellään työntekijä. Nykyehdotuksen mukaan tilanne muuttuu aivan toisenlaiseksi, sillä nyt ensimmäistä kertaa Euroopan laajuisesti määritellään työntekijä. Direktiivit ovat tähän asti viitanneet kansallisiin työntekijämääritelmiin. Mitään tärkeämpää rajavetoa ei ole olemassakaan kuin työntekijän ja vapaan ammatin harjoittajan. Tämä liittyy työlainsäädäntöön, verolainsäädäntöön ja muihin lainsäädäntöihin. Epätyypilliset työmuodot, epävarmat työmuodot, niiden käyttöä käytetään yhä laajemmassa määrin. Ja jos katsotaan Eurofondin tutkimusta, niin sen mukaan epätyypilliset työmuodot, niitä käytetään yhä vähenevässä määrin. Poikkeuksena lyhytaikaiset työsopimukset, osa-aikaiset työsopimukset. Tässä otetaan huomioon myöskin unionin tuomioistuimen päätökset, jotka eivät ole kovinkaan edustavia. Ne liittyvät vapaaseen liikkuvuuteen ja toisaalta henkilöön joka ei anna vielä mahdollisuutta lähteä tulkitsemaan yhdenmukaisesti tätä termiä työn tekijä. Mitä Itävallan tilanteeseen tulee, niin tämä ehdotettu määritelmä olisi laajempi kuin kansallisen lainsäädännön mukaisesti määritelty työntekijä. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijät ovat Itävallassa sidottuja työpaikkaan, työtapaan, työaikaan, eli ovat näin integroituneita itse yritykseen. Tämä ei kuitenkaan huomioi freelancerit tai vastavallaiset henkilöryhmät. Mainitsen tämän siitä syystä, että tämä vastaavanlaisten henkilöiden määritelmä on lähellä direktiivin esittämää työntekijämääritelmää. Nämä vastaavanlaiset henkilöt eivät ole työntekijöitä ja heihin ei sovelleta työlainsäädäntöä, joten tässä kyllä puututtaisiin melko lailla Itävallan lainsäädäntöön. Sillä henkilöt, jotka eivät ole virallisesti työntekijöitä, niin heihin ei sovelleta työaikalainsäädäntöä. Ja tämä direktiiviehdotus kuitenkin haluaa puuttua myöskin työaikakysymyksiin. Näin pääsen tiedotusvelvollisuuteen, velvollisuutta ollaan laajentamassa. Minä haluan nyt ottaa esille muutamia ongelmia. Jatkossa on kerrottava myöskin irtisanomisperusteista ja kysymyksistä. Ne ovat monimuotoisia ja liittyvät moniin lainsäädäntöteksteihin, vammaisiin johtoasemassa oleviin ja muihin sovelletaan eri määräyksiä, joten tämä oli, olisi aika lailla hankala. Ja sitten nämä niin sanotut viitetunnit ja päivät, tällaista konseptia ei tunneta ainakaan Itävallassa, ehkäpä ei muuallakaan, koska Itävallassa ei käytetä nollatuntisopimuksia laisinkaan. Palaan tähän vielä tuonempana mitä neljä artiklaan tulee, niin siellä todetaan, että kaikki nämä tiedot on tarjottava työntekijälle ensimmäisenä työsuhdepäivänä. Tähän asti tähän oli tarjolla enemmän aikaa. Tämä oli tar- tärkeää, koska käytännössä näin toimittiin. Käytännössä tilanne oli sellainen, että ennen kuin sopimus allekirjoitetaan, niin sovitaan palkkauksesta, työajasta ja niin poispäin, mutta yksityisistä yksityiskohtaisista kysymyksistä, kuten koulutuksesta ja muista, niin niistä neuvotella vastaa työsuhteen alettua heti ensimmäisten viikkojen aikana. Eli se tarkoittaa sitä, että käytännössä liian myöhään voin antaa työntekijälle nämä tiedot. Ja tästäpä syystä onkin tärkeää, että meillä olisi ainakin kuukauden varoaika käytettävissä. Eli tässä ajassa nämä ilmoitusvelvollisuudet olisi hoidettava kuntoon. Sitten pääsenkin kahdeksan artiklaan, eli sivutyö kysymyksiin. Tässä pitäisi ainakin huomioida se, että työnantaja on vastuussa siitä, että annettuja työaikoja ei ylitetä. Myöskin silloin, jos työntekijällä on muitakin työtunteja toisen työnantajan kautta hoidettuna. Näistä pitää olla kaikkien tietoinen ja rajoitettava tarvittaessa työaikaa. Eli on huomioitava muualla sivutöissä toteutuneet työaikaa määrät ja ajat. Ja sitten yhdeksän artikla, se liittyy työaikoihin. Epäsuorasti tässä viitataan myöskin nollatuntisopimuksiin, joitahan Itävallassa ei ole. Tällä on melkoisia juridisia vaikutuksia. Jos en ilmoita viitetunneista, ainakin Itävallassa tämä rajoittaisi joustoa siitä syystä, että Itävallassa voidaan pakottaa ylituntien tekemiseen – normaalien työtuntien aikana. Ja jos en olisi viite tuntimäärää ilmoittanut, niin minulla ei olisi välttämättä oikeutta pakottaa yli työtunteja tekemään. Eli tässä rajoitettaisiin aika lailla tätä mahdollisuutta. Eli jos palaan kotiin illalla työajakojen ulkopuolella ja minua pakotettaisiin tekemään ylitöitä, niin se ei olisi mahdollista, sillä iltaa ei pidetä viitetyöaikana, koska viitetyöajaksi katsotaan päivällä tehtävä työaika. Ja sitten henkilöt, jotka eivät kuulu laisinkaan työaikadirektiivin soveltamisalan piiriin, kuten johtoasemassa olevat henkilöt tai perheelliset tai muut. Ja sitten kymmenen artikla, se on ongelmallinen Itävallan näkökulmasta katsottuna, sillä tämä sana turvallisempi ja ennakoitavampi on epäselvä ja saattaa olla, että yritykset hyvinkin nopeasti ja usein joutuvat toimiaan perustelemaan juuri tästä kysymyksestä puhuttaessa. Sitten pääsenkin seuraavaan asiaan, eli 11 artiklaan. Tässä puhutaan koulutuksesta, ja velvoitteesta kouluttaa työntekijöitä maksutta. Tarkoitatko tämä käytännössä sitä, että kurssimaksuja ei tarvitse työntekijän maksaa tai että hänellä on kurssituksen aikanakin oikeus palkkaukseen. Nämä ovat kaksi eri asiaa ja Itävallassa yleensä toimitaan niin, että työnantaja kyllä maksaa kurssin, mutta jos työntekijä taas päättää työsuhteensa ennen aikaisesti, niin koulutuksessa syntyneet kustannukset on palautettava, sillä työnantaja ei hyödy tästä koulutuksesta laisinkaan, vaan kilpaileva yritys, joka ehkä palkkaa tämän henkilön. Ja toinen kysymys kuuluukin, että onko tämä ylipäätään laillista. Ja sitten seuraavaan tärkeään asiaan, sillä Itävallassa käytetään TES-sopimuksia oikeastaan kaikkien työntekijöiden osalta. 12 artikla antaa TES-sopimuksista poikkeamisen mahdollisuuden ja erittäin tärkeää on, että tämä ei liity vain ainoastaan uusiin TES-sopimuksiin. Näin tämä ainakin voidaan tulkita vaan että tämä liittyisi myöskin olemassa oleviin sopimuksiin. Tämä liittyy koulutukseen, työaikakysymyksiin ja muihin. Tämä on erittäin tärkeä asia, sillä Itävallassa käytetään TES-sopimuksia kaikilla aloilla. Näistä on sovittu asianomaisten toimijoiden kesken. Sitten 13 artiklaa. Siinä todetaan, että työajoista päättävillä aloilla on noudatettava direktiiviä kaikilta osin. Tämä on jo ongelmallinen siitä syystä, että jos katsotaan direktiiviehdotusta, niin se pätisi myöskin nykysopimuksiin eikä vasta tulevaisuudessa solmittaviin sopimuksiin tai työehtosopimuksiin. Mielestämme tässä puututaan kyllä työmarkkinaosapuolten autonomiaan ja puututaan myöskin nyky sopimuksiin. Tähän palaan tuonempana vielä ihan lyhyesti. Sitten 14 artikla. Sieltä löytyy uusia välineitä ja paradigmoja. Yleisesti tässä voidaan ikään kuin yksinkertaisesti sanoa, että tämä on todistustaakan kääntäminen. Eli jos työnantaja syystä tai toisesta ei anna tiettyjä tietoja työnantaja, työntekijälle, Esimerkiksi jos sopimus, sopimus ei puhuta mitään koeajasta tai jos kyse on määräaikaisesta työsopimuksesta ja tästä ei ilmoiteta, niin mielestäni tämä ei voi toimia näin. Eli jäsenvaltioiden pitää ryhtyä toimiviin vastatoimenpiteisiin direktiivin sanoman täytäntöön paneamiseksi. Mutta jos ei selkeästi sanota, miten asia hoidetaan, vaan että jäsenvaltiot vastaavat tästä itse, ja tämä tarkoittaisi käytännössä todistustaakan kääntämistä tai sanktiointia. Meillä on siis TES-sopimuksia kaikilla aloilla käytössä ja kaikki työntekijät kuuluvat johonkin kamariin ja tästäpä syystä unionin lainsäädännön noudattaminen on jo siten lähtökohtaisesti varmistettu. Loppu hämöttää, eli pääsen artikla 17. Siinä on kyse on irtisanomissuojasta Mielestämme tässä pitäisi vedota toiseen artiklaan, joka edellyttäisi yksimielisyyttä. Nämä ovat arkaluonteisia kysymyksiä. Nämä eivät liity vain ainoastaan yrityksiin ja työntekijöihin, vaan myöskin itse työmarkkinoihin. Annettakoon yksi esimerkki. 17 artiklassa nimittäin todetaan, että kielletään epäoikeudenmukaiset irtisanomiset, mutta Itävallassa yleensä toimitaan niin, että työntekijä voi riitauttaa irtisanomisen. Tässä on vissi ero, eli onko joku asia kielletty vaiko sallittu, mutta siihen voidaan hakea muutosta. Käräjiä, käräjiä te, käräjöimällä. Eli meillä ei käytetä tällaista hire and fire periaatetta, se ei onnistu. Ja sitten 21 artiklassa pätisi myöskin olemassa oleviin sopimuksiin tämä on ongelma, sillä me olemme parantaneet tiettyjä määräyksiä sopimusten osalta ja olemme sanoneet, että ne henkilöt, joilla on olemassa jo sopimuksia, jotka ovat vuosien ajan olleet käytössä, niin he nauttivat melko laajasta suojasta ja olisi epäoikeudenmukaista, jos puututaan nykylainsäädäntöön ja oikeuksiin. Eli tämä pätisi vain ja ainoastaan tulevaisuudessa solmittaviin työsopimuksiin. Näin olen päässyt alustukseni loppuun. Yhteenvedonomaisesti voin todeta, että nykyehdotus pitää sisällään melko laajoja uusia oikeuksia täytäntöönpanomääräyksiä, jotka vaikuttavat huomattavassa määrin nykydirektiivin luonteeseen. Sieltä löytyy uusia paradigmoja, puututaan melko laajalti kansalliseen lainsäädäntöön. Mainittakoon vielä kerran työntekijän määrittelemiseen ja työntekijän ja vapaan ammattiharjoittajan välinen rajanveto, ja sitten voi olla ongelmia, joita ei ole vielä nyt edes hahmotettavissakaan, kun huomioidaan, että unionin lainsäädäntö ja kansallinen lainsäädäntö törmäävät toisiinsa. Mielestämme mainitusta syystä johtuen ehdotus on refithengen vastainen, eli että byrokratiaa leikattaisiin yrityksissä, varsinkin pienissä yrityksissä, jotka muodostavat talouden selkärangan, jotta kun kuitenkin on koko ajan peräänkuulutettu sitä, että avoimuutta lisätään. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, you... Kiitos. Tekä olitte jo päättäneet siis puheenvuoronne. Kyllä. Kiitos tästä puheenvuorosta. Sitä oli erittäin mielenkiintoista kuunnella. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Nils Trump. Hän on Business Europein teollisista suhteista vastaavan työryhmän puheenjohtaja. Uh, kiitos oikein paljon ensinnäkin kutsusta ja kiitos että annatte meille enemmän kuin sen kolme minuuttia, mikä usein on tapana, eh, kun on kyse näin monimutkaista direktiivistä, niin tarvitsee vähän enemmän aikaa kertoa näkemyksensä, kun direktiivin lukee ensimmäistä kertaa, erityisesti komission ehm, eh, selvitysosan vaikuttaa siltä, että tämä direktiivi koskee erityisesti eh, tarvittaessa kutsuttavia työntekijä epätyypillisiä työsuhteita, mutta itse asiassa tämä direktiivi koskee kaikkia työntekijöitä ja tietyt määräykset koskevat erityisesti korkeasti palkattuja huippupäteviä työntekijöitä. Me pelkäämme, että jos tähän ei tehdä muutoksia, niin tämä voi tarkoittaa sitä, että yritykset ovat vähemmän halukkaita palkkaamaan erittäin päteviä korkeasti hyvin palkattuja työntekijöitä. Sen sijaan he ryhtyvät kauttamaan palveluntarjoajia, erilaisia foorumeita erilaisen alusta ja se on ok, mutta ehkä eh, tällä direktiivillä ei kuitenkaan haluta saada aikaan tätä. Ennen kuin menen ehdotuksen yksityiskohtiin, vähän taustaa sille, ketä minä edustan. Business Europe edustaa miljoonia ihmisiä, jotka palkkaavat eh, ihmisiä. Eh, nämä ovat yrityksiä siis, jotka palkkaavat ihmisiä. Me ja ne usein kilpailevat tällaisten uudenlaisten työsuhteiden kanssa, uudenlaisten työmuotojen kanssa, joten mekin haluamme saada aikaan äh, tasa-arvoiset edellytykset tällä alalla. Toiseksi olemme samaa mieltä siitä, että pitää olla selkeys työnantajan työntekijän välillä, mm, kun on kyse työsuhteen päävelvoitteista ja oikeuksista. Ja eh, siksi me mm, jo vuonna 1991 tuimme tätä direktiiviä, jota nyt uudistetaan, ja olemme samaa mieltä tästä komission REFIT-arviosta, että tämä on toiminut hyvin yrityksille ja työntekijöille ja vieläkin toimii hyvin. Tämä siis taustaksi. Me olemme myös samaa mieltä siitä, että on tarpeen uudistaa tätä vuoden 1991 direktiiviä. Tämä on siis ajanjaksolta, jolloin ei ollut vielä internettiä, jotta ymmärtäisitte, mistä on kyse. Tämä on nyt pää, asia, jonka halusin sanoa ennen kuin menen komission ehdotuksen. Jotkut sitten varmaan ajattelevat, että ne ovat niin fiksuja, että he nyt sanovat, mitä haluavat komission ehdotukseen. Miksi eivät neuvotelleet itse työmarkkinaosapuolina? Me halusimme tehdä sen, mutta komissio käytti kaksi vuotta refit-analyysiin. Sitten meidän piti odottaa vuosi ennen kuin komissio konsultoi meitä. Kuusi viikkoa ensimmäisen kuulemisen jälkeen me pyysimme lisäneuvotteluja. Komissio sanoi, että se ei tue sitä ja että se tulee tekemään ehdotuksen ennen vuoden loppuun loppua, joka antoi meille vielä kuukauden aikaa ja sitten siis neuvotteluja varten. Siis me halusimme neuvotella, mutta todellisuudessa meillä ei ollut mahdollisuuksia neuvotella, koska aikapaine oli valtava. Kymmenessä minuutissa en pysty kaikkea kattamaan. Onneksi tohtori Gleisner käsitteli joitakin asioita, jotka minäkin haluan käsitellä. En aio niinkään käsitellä työnantajan ja työntekijän määritelmiä, mutta on hyviä syitä sille, että tämä on poliitikkojen ja työmarkkinaosapuolten tekemä määritelmä, koska työmarkkinat muuttuvat koko ajan. Me emme tiedä, millaisia työsuhteita tulee olemaan viiden tai kymmenen vuoden kuluttua. Sen takia poliitikkojen ja työmarkkinaosapuolten täytyy yhdessä määritellä, mikä on työnantaja ja kuka on työntekijä. Sitten epäsuora työnantaja. Me emme ymmärrä emmekä hyväksy tätä ehdotusta, koska olemme sitä mieltä, että työntekijän täytyy tietää, kuka heidän työnantajansa on. Ei voi olla useampia vaihtoehtoja, pitää olla yksi työnantaja. Ja siksi me emme voi tukea komission ehdotusta tästä. Ja jos kansallisessa tilanteessa on mitäänkään epäilyksiä, tässä olemme samaa mieltä komission ehdotuksen kanssa, niin he sanovat, että jäsenvaltiot, jos epäilyksiä on, voivat sanoa, että tämä on tämän henkilön työnantaja. Me siis tuemme tätä, mutta emme tällaista epäsuoraa työnantajaa. Sitten mennään tähän tiedotusosioon. Äh, tohtori Kleisner puhuu jo koulutuksesta, olen samaa mieltä. Työn äh, tekijöillä tärkeää ei ole oikeus koulutukseen. Tämä olisi harhaanjohtavaa. Se, mitä äh, koulutuksesta saa, on paljon laajempaa. Työn tekijöille on kerrottava siitä, mikä on yrityksen koulutuspolitiikka, ja tämä usein löytyy yrityksen sisäistä säännöistä, eli koulutuspolitiikka koskee kaikkia työntekijöitä yrityksessä, myös juuri palkattuja. Ja sitten tämä työvuoro luettelo. Tässä komission mielestä pitäisi tehdä ero ennakoitavan työajan välillä ja ei ennakoitavan työajan välillä. Tämä on uusi konsepti, eikä tämä toimi todellisuudessa. Miten voidaan sanoa, että joku on työntekijä, jolla on ennakoitavat työajat ja toisella ei? Miten tämä määritellään? Minä en sitä tiedä, joten me ehdottaisimme, että pitää olla oikeusvarmuutta, että sovelletaan sitä, mitä on olemassa olevassa direktiivissä. Eli on informoitavan tavallisesta työpäivästä ja työviikosta. Ja sitten on myös tiedotettava työntekijälle siitä, mitä tapahtuu näiden työaikojen ulkopuolella, jos on sellaisessa tilanteessa, että joutuu joskus normaalien työaikojen ulkopuolella työskentelemään. Tämä olisi uusi elementti, joka olisi järkevä tällaisessa direktiivissä, mutta nämä muut eivät. Ne aiheuttavat eh, oikeudellista epävarmuutta. Sitten vähimmäisoikeudet menen tähän tämän eh, koeajan maksimiaika, en sano siitä kovin paljon. Eh, rinnakkaistyö ja Yrityksille on erittäin tärkeää, että avainhenkilöt, kuten esimerkiksi IT, henkilöt. Jos IT-järjestelmä romahtaa, tämä voi maksaa hyvin paljon yrityksille ja niiden täytyy toimia heti, niin on tärkeää, että IT-henkilöt yrityksestä eh, eh, että he eivät ole töissä jossain tois, myös toisessa yrityksessä, jonka IT-järjestelmä myös romahtaa, sitten on todella ongelmissa. Tämä saattaa pakottaa yritykset sitten siihen, että heillä on joku palveluntarjoaja sen sijaan, että palkkaisivat itse IT-asiantuntijoita. Tämä olisi väärä tapa toimia, mutta kyse on hyvin pätevistä, hyvin palkatuista henkilöistä. Ei ole mitään syytä sanoa, että heillä pitäisi olla oikeus toiseen työpaikkaan. Heille maksetaan hyvin, jotta he ovat yrityksen käytettävissä, jos heitä tarvitaan. Tässä komissio sanoo, että ainoastaan kun on kyse yrityssalaisuuksista, voidaan ehkäistä se, että ihmisellä on toinen tai kolmas työnantaja. Olen samaa mieltä tästä, mutta tässä jää sivuun se ilmiö, josta aikaisemmin puhuin. Sitten ennakoitavuus komissio jälleen soveltaa tätä ennakoitava, ei ennakoitava periaatetta. Jos meidän pitäisi mm, katsoa tätä tarkemmin, niin kyse on pääosin äh, pätevistä, hyvin palkatuista työntekijöistä, jotka työskentelevät tällaisissa ei-ennakoitavissa olosuhteissa. Tietenkin on pätkä työntekijöitä, mutta jos tämä jätetään sivuun, niin sitten on kyse hyvin palkatuista, pätev, erittäin pätevistä työntekijöistä, joita tässä sääntelemme. Ja heitä säännellään hyvin monin eri tavoin. On kyse ähm, ylityömääräyksistä, bonusjärjestelyistä ja niin poispäin, koska he ovat työnantajan käytettävissä. Joten komissio ei ole nyt puuttumassa äh, siihen, mikä on todellisuutta yritystasolla, mikä sitten on hyväksyttävä ilmoitusaika. Tätä ei ole mitenkään äh, oikeudellisesti määritelty, joten kukaan ei tiedä, miten sitä sovelletaan. Joten jälleen kerran asetatte äh, työmarkkinat vaikeuksiin. Sitten toisenlaiset työmuodot. Tätä emme ymmärrä, koska meillä on jo kolme direktiiviä, jotka sääntelevät ja antavat mahdollisuuksia epätyypillisen työsuhteiden suhteen, kun on kyse osa-aikaisista työsuhteista, määräaikaista työsuhteista ja vuokratyöstä. Siellä on tarkkoja määräyksiä näiden työsuhteiden kannalta, jotta mm, nämä henkilöt voisivat siirtyä toisenlaisiin työsuhteisiin. Joten ymmärrä, miksi komissio sanoo, että nämä pitäisi soveltaa, tai komission pitäisi sanoa, että tämän pitäisi koskea kaikkia muita työsuhteita kuin näitä kolmea, jotka on jo säädelty. Komissio puuttuu nyt tällä tavoin työmarkkinaosapuolten sopimuksiin näin, että katsotte kelloa, niin haluatteko, että päätän puheenvuoroni, koska olen melkein sanonut sanottavani. No hyvä. Sitten koulutuksesta olemme sitä mieltä, että jos on velvoite tarjota koulutusta, jotta pystyy tekemään työnsä, niin se koskee meidän mielestämme työturvallisuutta ja terveyttä. Jotta ei olisi mitään epäselvyyksiä tässä direktiivissä, niin pitäisi kirjoittaa tänne, että tämä koskee työterveys- ja turvallisuuskoulutusta. Me toivotamme tervetulleeksi sen, että komissio sanoo, että he haluavat kunnioittaa työmarkkinaosapuolten välisiä sopimuksia kansallisella tasolla ja että voidaan äm, toimia toisin kuin mitä direktiivissä sanotaan, kunhan kunnioitetaan tätä kokonaissuojaa. Mutta sitten me ymmärrä, miksi komissio Eh, toimii toisin kuin aikaisemmissa direktiivissä, se vuokratyödirektiivissä. Siinä rajoitetaan työmarkkinaosapuolten eh, liikkumavaraa. Sanotaan, että vain tiettyissä tilanteissa ja tietyillä aloilla voidaan käyttää eh, kollektiivisia työsopimuksia. Ja näin ei ole. Minimivaatimukset ovat horisontaalisia ja niitä sovelletaan rajat ylittävästi mm, työehtosopimuksissa. Kuulimme esimerkin Itävallasta, mutta näin on myös monissa muissa jäsenvaltioissa. Joten tämäkin on muutettava. Sitten 13 eh, artikla mm, noudattamisesta tohtori Gleisner sen jo sanoikin ja muusta, eh, muunkin direktiivin hän käsitteli halusin vielä sanoa, että me oikein ymmärrä, koska paljon siitä, mitä näissä minimioikeuksissa on, vaikuttaa nimenomaan korkeasti palkattuihin eh, erittäin päteviin työntekijöihin, emmekä ymmärrä, miksi he tarvitsisivat erityissuojaa esimerkiksi irtisanomia vastaan. Tämä voi olla hyvin vaikea selittää ihmisille, miksi juuri nämä henkilöt tarvitsevat eh, erityistä irtisanomissuojaa. Tässä kaikki, kiitoksia. Thank you. Uh, I will now give... Kiitos. Nyt seuraavaksi puheenvuoron saa rouva Vipke Larnek, joka on EAYn laillinen neuvonantaja. Kiitos, kiitos kutsusta. Minä en käy tässä nyt kaikkia artikloja yksittäin läpi direktiivissä. Minä haluan painottaa vain joitakin kohtia, jotka ovat meille erittäin tärkeitä. Ensinnäkin EAY todellakin toivottaa tervetulleeksi tämän direktiivin uusimisen. Mielestämme yleistavoite on myös hyväksyttävä liittyen oikeuksiin sosiaalisessa pilarissa. mielestämme on erittäin tärkeää päivittämisen kautta näyttää, että me voimme todellakin saada oikeuksia aikaiseksi työntekijöille. Meillä tämä on erittäin tärkeää. Ja toivomme, että tämä saadaan päätökseen ennen seuraavia vaaleja, jotta työntekijät näkevät, mitä tämä direktiivi konkreettisesti heille tarkoittaa. Tavoite jotka on asetettu komission ehdotuksessa, ovat, että suojellaan työntekijöitä. Ja mielestämme tähän täytyy tehdä vielä huomattavia muutoksia, jotta, tarvit, jotta saavutetaan tämä tavoite. Tämä koskee ennen kaikkea epävarmia työsuhteita. No Niils, en ole kanssasi samaa mieltä. En usko, että tämä lähinnä koskee koulutettua työvoimaa. Me katsomme tässä toista ääripäätä. Eli meille luonnos ei vielä ole hyväksyttävä. Tässä on porsaan reikiä ja jos niitä ei muuteta, niin silloin tässä työnantajat voivat luistaa velvoitteistaan ja työntekijät eivät saa suojaa tällä hetkellä, niin kuin me asian tulkitsemme, asian on, että ennen kuin työolot on paperilla ja niistä on tiedotettu työntekijöille, niin silloin on toimittu oikein, mutta missä tässä on todellakin tämä suojanäkökulma? Me tarvitsemme tässä parlamentin apua, jotta tästä todellakin saadaan suojaavampi työntekijän näkökulmasta. On hyvä, että käyttöaluetta laajennetaan, eli että tässä siirrytään palkansaajasta työntekijöihin. No mitä itse määritelmään tulee, me varmasti tarvitsemme määritelmän, joka on tarpeeksi suojaava isolle määrälle henkilöitä. Me tiedämme, että on eri jäsenvaltioita, on eri lähestymistapoja, eri ratkaisuja ja meidän täytyy ottaa myös tämä huomioon. Eli on ne jäsenvaltiot, jotka tekevät töitä kriteerien pohjalta ja sitten on ne, jotka tekevät työtä määritelmien pohjalta. Ja meille on erittäin tärkeää katsoa, mitä Euroopan parlamentti tekee tämän asian suhteen. Uh, under the direction. Tämä sanamuoto aiheuttaa meille ongelmia, koska mielestämme tämän täytyy toimia myös tulevaisuudessa, joten me emme ole vakuuttuneita siitä, että uh, esimerkiksi alustatyöntekijät on katettu tämän direktiivin kautta. Äh, no ehkä reagoin vielä siihen, mitä täällä on sanottu. Poikkeukset, jotka tässä vielä on, on voimassa. Toki on muitakin, mutta tässä nyt on nämä, nämä tietyt poikkeukset. Mielestäni ne täytyy poistaa. Te puhuitte tästä tietopaketista ja sitten myös ajoituksesta. Mielestäni sen täytyisi tapahtua ennen työsuhdetta. Ja minulla nyt on aika vaikea ymmärtää, että tänä aikana, kun kaikki tapahtuu, lähes kaikki tapahtuu koneellisesti ja internetin kautta, niin miten tässä vielä tarvitaan neljä viikkoa ennen kuin tämä kaikki tieto saadaan paperin palaselle. Ajattelen tässä nyt pieniä yrityksiä, Yleensä ei palkata ketään ilman, että tiedetään, mitkä palkkausehdot ovat. Me EAYssä toki toivomme, että nollasopimukset kiellettäisiin. No, tällä hetkellä se ei ole vielä varmaa, koska mielestämme joustavat ja epätyypilliset työsuhteet, niistä ei täytyisi tulla asia, jota suojellaan Euroopassa. No sitten ennakoitavuus, artikla 9. Tämä on meille todella tärkeä kysymys, koska meidän täytyy mielestämme saada rajoja työaikatauluun jos puhutaan useasta päivästä ja yli 24 tunnin aika rajasta. Olen tässä Nilsin kanssa samaa mieltä, että tässä ei ole mitään laillista selvyyttä, mikä tällainen Ähm, työaikataulu on, mitkä ovat nämä viite ähm, ajat ja niin edelleen. No sitten äh, irtisanomisaika. Miksi me emme työmarkkinaosapuolina käsittelisimme tätä? Me voisimme neuvotella sopivasta ajasta. Ja no, kun puhun tässä haavoittuvista työntekijöistä ja sanon, että se on meille erittäin tärkeää, niin artiklassa 9, kun puhutaan erittäin joustavasta työstä, niin siitä täytyisi tehdä kalliimpaa. Ei pitäisi antaa kannustimia työnantajalle, että käytetään tällaisia sopimuksia. Miksi ei olisi joku Yläraja, jos mennään sen yli, että siitä maksettaisiin. Ja, ja sitten tämä kolmen kuukauden aika, niin miksi, miksi tästä varsinaisesta työajasta ei tehtäisi ikään kuin tällaista takuutyöaikaa? No, jos hän tulee paikalle ja hänet lähetetään kotiin tai lähetetään kotiin aikaisemmin, niin silloin Toki tästäkin täytyisi maksaa, jos hänelle on annettu ilmoitus. No sitten siirtyminen varmempiin työoloihin. Tämä on artikla 10. Mielestämme se ei ole riittävän vahva. Meillä on vain pyyntö tällä hetkellä. No, Toki työntekijä voi pyytää mitä vain työnantajalta, mutta mielestäni se pitäisi olla oikeus, pitäisi olla oikeus siirtyä ennakoitaviin työoloihin. Ja sitten tätä voidaan pohtia ja sitten kieltäytyminen voi olla mahdollisen vain ää, ähm, tiettyihin kriteerien pohjautuen. No sitten nämä toimenpanoartiklat, no ne ovat aika myönteisiä, mutta sitten kuitenkin tämä oikeus olettama, sen täytyisi olla pakollinen, eikä ainoastaan vaihtoehto, että se olisi valita kahden vaihtoehdon välillä, koska ainoastaan oikeus olettama voi tässä tapauksessa auttaa työntekijää voittamaan. No, mielelle tämä on erittäin arvo, arvokas luonnos. Se parantaa toivottavasti työntekijöiden tilannetta huomattavasti. Ja kuten sanoin, jos tämä tapahtuisi vielä tällä lainsäädäntökaudella, niin se olisi todella hienoa. Kiitos. Thank you for that, Madam Varnek. Kiitos, rouva Varnek. Ja nyt puheenvuoron saa esittelijä ja varjoesittelijät. Ensimmäisenä herra Calve Chambon. Kaksi minuuttia jokaiselle. Olkaa hyvä. Thank you. Marita, thank you, Madam Chair. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Helpompi tehtävä olisi ollut varmaan Israelin ja Iranin välisten asioiden selvittäminen kuin tämä. Mutta en tietenkään voi vastata kaikkiin kommentteihin kysymyksiin, mutta konkreettisia huomioita on esitetty. Ja niihin todellakin kiinnitin huomiota. Ne ovat ihan perusteltuja kommentteja. Ihan muutama esimerkki. Jos ajatellaan vanhaa direktiiviä, niin sitä ei pitäisi lähteä vesittämään muutoksilla. Näin sanottiin, mutta toisaalta on olemassa tekijöitä, jotka voisivat olla tekijöitä, niin kuin EAYn edustaja totesi. Paljon muutakin täällä sanottiin, kun artiklakohtaisesti ehdotusta käytiin läpi. Mutta nyt tärkeintä on ymmärtää, että Me yritämme sopeuttaa tiedonsaantioikeuden ja ennakoitavuuden mahdollisuuksien rajoissa, mutta tietenkin järjestelmä kehittyy maan tapojen mukaisesti. Tämä on ensimmäinen vaihe, mutta pakko myöntää, että tässä mennään pidemmälle tulkinnan suhteen, mitä tarkoittaa palkansaaja. Mutta riippumatta siitä, miten kansallisella tasolla päätetään edetä, miten lyhytaikaisen työsuhde tai joku muu määritellään. Jos on olemassa työntekijän ja palkan maksajan välinen suhde, niin silloin työntekijällä on oikeus saada työsuhteeseen liittyvät perusasiat. Jos tämä on peruslähtökohta, niin silloin yksityiskohdat ja konkreettia toteutuvat kunnon neuvotteluiden kautta. Thank you very much. On my list. Kiitos. Sitten edustaja Ratke. Mutta hän ei ole paikalla, eli annan teille puheenvuoron. Ja chciałam wy wystąpić w moim imieniu. Nie, nie jestem uprawniona do tego, żeby występować. Kiitoksia. Minä puhun omissa nimissäni. En siis puhu täällä muiden nimissä, vain omissa nimissäni. Then we proceed to Mr. Javi Lopez. Sitten edustaja Lopez seuraavaksi. Muchas gracias, eh, presidenta. Hemos seguido con mucha intención, con mucha atención las, las tres. Kiitoksia ja Sydämelliset kiitokset näistä kolmesta asiantuntijapuheenvuorosta. Tämän asian varjoesittelijänä minulla oli muutama kysymys ja muutama kommentti ensinnäkin. Mielestämme tämä on hyvä lähtökohta keskusteluille, tämä komission ehdotus. Ja me pidämme tätä aloitetta myös periaatteessa oikein hyvänä, että Euroopan unionissa saataisiin aikaan tällainen työntekijöiden oikeuksien perustaso riippumatta jäsenvaltioiden riippumattomuudesta. Toivottavasti pystymme tällä tavoin vähän ohjaamaan joitakin tendenssejä työmarkkinoilla, jotka voivat olla hyvin haitallisia. Sitten nämä epäilyt tästä eurooppalaisesta määritelmästä ja siitä, että me emme mitään määritelmää tar- tarvitse. Mutta se, mikä meitä huolettaa, on se, että kuinka laaja soveltamisala tällä direktiivillä on sitten varmuus, kun direktiiviä sovelletaan ja tietenkin myös sen äh, täytäntöönpanon voima, voidaanko sitä konkreettisesti soveltaa. Kaikki tämä riippuu määritelmästä, joten haluaisin kysyä teiltä, millaisena tilanteen näette, koska komission ehdotushan äh, hyödyntää tässä äh, EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöä. Toiseksi haluaisin kysyä, miten sääntelemme epätyypillisiä suhteita. Meillähän tässä on kaksi ilmiötä, jotka huolestuttavat meitä, joita on säänneltävä, nimittäin nollatyösopimukset tai työsopimukset, joissa on hyvin vähän työntunteja. Ja sitten tämä alustatalous, onko se tämän ehdotuksen alainen? Sitten kommentit äh, tiedotuksesta ja oikeuksista. Ne olemme äh, kirjanneet ylös. Joitakin epäilyksiä on, mutta mielestäni tämä on myös mahdollisuus äh, edistyä ja lisätä avoimuutta ja varmuutta työsuhteissa. Kiitoksia. Thank you, Madam McIntyre. Kiitos, Rova McIntyre ei ole paikalla. Sitten Lopez Bermeihokaan ei ole paikalla. Edustaja Metseriskään ei ole paikalla. Edustaja Agiakaan ei ole paikalla. No, edustaja Melaankaan ei ole paikalla. Rouva Jaslovekka on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Ja sitten herra Mann. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Haluaisin ensin onnitella teistä, teitä, koska joka kerta kun me kutsumme asiantuntijoita paikalle, niin se on hyvä asia. Eli todellakin kiitos näistä huomioista, artiklakohtaisista huomioista ja miten nämä tulevat sitten todellisuudessa toimimaan. Eli minä olen siitä erittäin iloinen. Mutta minun täytyy kuitenkin sanoa, että olen yhä enemmän ihmeissäni komission toimista, koska se ei ota sosiaalista kuulemista vakavasti. Ja mielestäni tämä on aika huolestuttavaa. Meillä on suuria muutoksia edessämme. Nämä muutokset tapahtuvat seuraavien 5-10 vuoden aikana. Todellakin uusia työmuotoja syntyy ja me emme keskustele niistä lainkaan. Syntyy uusia bisnesmalleja ja yhä uudestaan kadulla kuulee, että ihmiset keskustelevat siitä, miten, tähän kaikkeen tulisi valmistautua. Eli me ikään kuin puhumme omassa kuplassamme tällä hetkellä. Täällä puhuttiin alustataloudesta ja alustatyöntekijöistä. Voisitteko te lyhyesti kertoa, mikä on tärkeää tässä yhteydessä? Mitä meidän täytyy tehdä, että me saamme hyvää eurooppalaista lainsäädäntöä näille uusille työmuodoille alustataloudessa? Kiitos. Thank you. I'll give the floor to... Kiitos. Sitten herra Mann ja sitten Jongerius. Äh, genauso wie Danuta darauf hinweisen, dass... Paljon kiitoksia Danutan tavoin. Haluan viitata siihen, että mielestäni on hyvä lähestymistapa keskustella asiantuntijoiden kanssa täällä. Ja jos sisältöä on näin paljon tarjolla, niin tästä voimme oppia vaikka kuinka paljon. Aivan oikeutetusti täällä on sanottu, että kansallisella tasolla olevat eroavaisuudet vaikea niputtaa. Onnistuuko se? Eurooppalainen lähestymistapa sen pitäisi olla sellainen, että yritämme saavuttaa kaikki mahdollisen keinoin lähentymistä, mutta siten, että jäsenvaltiot ovat hankkeessa mukana. Me emme halua, että joku haroisi vastaan, me haluamme yhteiset säännöt, mutta jos eroavaisuudet ovat näin suuret, niin mielestäni ei olisi hyvä lähestyä asiaa siten, että sanotaan vain, että unionin lainsäädäntöä pitää käyttää ja sillä selvä työmarkkinaosapuolet, vaikka ovat eri mieltä asioista, niin pitää ottaa mukaan hankkeeseen, mutta näin ei tehdä kaikissa jäsenvaltioissa valitettavasti. Mutta eurooppalaisellakaan tasolla ei välttämättä keskustella yhdessä asioista, mutta asia on kuitenkin otettu jo esille. Ja ymmärrän kyllä sen kommentin, jonka mukaan kansalaisilla Euroopan laajuisesti pitäisi olla sellainen tuntemus, että Sosiaalipolitiikka ei ole mikään vähäpätöinen asia, vaan yksi keskeisimmistä seikoista, joten meidän täytyy varmistaa, että meidän täytyy pohtia sitä, että miten voimme päästä mahdollisimman paljon eronaista näistä epävarmoista työsuhteista ja miten voimme saada aikaiseksi erityyppisiä työehtosopimuksia. Tähän puututaan sääntelyn kautta ja jos eroavaisuudet ovat näin suuret, niin kyllä keskusteluja täytyy jatkaa. Tästä eivät vastaa vain ainoastaan varsinaiset äh, varjoesittelijät, vaan kaikki, kun tar- tarkistuksia ovat esittämässä. Ja sitten mitä tulee näihin sivutoimikysymyksiin, niin tätä täytyy vielä tarkentaa. Ja sitten kohta kymmenen tämä ennakoitava ennakoitavuuteen liittyvä kysymys, eli missä määrin voimme saada aikaiseksi sellaista sääntelyä, joka antaa mahdollisuuksia vähimmäisvaatimuksille. Tämä olisi seikka, joka pitäisi huomioida. Ja yhteenvedonomaisesti sanoisin, niin yksi kestäi, keskeisimmistä asioista on irtisanomissuoja. Me emme voi aina vain sanoa, että palataan asiaan joskus myöhemmin. Ei, vaan meidän täytyy varmistaa, että työn tekijät huomaavat, että me kuulumme tähän kokonaishankkeeseen. Näin voimme varmistaa, että ihmisille maksetaan kunnon palkka ja että ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti ja ettei tämä ole vain pelkkää löpinää. Thank you, Mr. Mann, madam. Kiitos, <clears throat> edustaja Geerius. Kiitos, kiitokset kaikille asiantuntijoille jotka tulivat paikalla. On tietysti harmi, että kaksi asiantuntijoista eivät päässeet paikalle, mutta kiitos esityksistänne. No, olen hieman hämmentynyt, joten ehkä voitte auttaa minua. Eli tämä työntekijän määritelmä. No, <clears throat> minä en ole lakimies. Ehkä tämä selittää sen, miksi kysyn tämän kysymyksen, mutta komissio tekee selvästi, että se mitä he tekevät tämän määritelmän suhteen, he pitävät kiinni unionin tuomioistuimen tapaoikeudesta. Miten tämä voi olla sitten ristiriidassa Itävallan työlainsäädännön kanssa, koska kyllähän unionin lainsäädännön rikkomukset pitää johtua, johtaa seuraamuksiin. Eli tekeekö sitten komissio enemmän kuin se, että tämä tapaus otetaan Euroopan laajuiseen määritelmään? Jos ei näin ole, miten tämä nyt sitten saattaa johtaa ongelmia esimerkiksi Itävallan työlainsäädännön suhteen? Tämä olisi yksi kysymys. Minä arvostan työmarkkinaosapuolten välistä vuoropuhelua ja se, että se johtaa työehtosopimuksiin. No, en, en tiedä, tarvitsevatko kampaajat nyt näitä. Mutta tämä nyt sitten on ehkä asia erikseen, mutta minä tässä ihmettelin. Jos teillä olisi ollut aikaa sosiaaliselle vuoropuhelulle, Business Europe edustajalle tämän kysymyksen tässä nyt esitän. minkälainen se olisi ollut sisällöltään ja miten sitten epävarmassa työsuhteessa olevat olisivat siitä hyötyneet. Ja ehkä te voisitte esittää kantan, ehkä EAYn edustaja voisi reagoida tähän, että olisiko se tyydyttävä ratkaisu vai ei. Minä nyt vain kuulen, että se olisi saattanut olla mahdollista. Tulen uteliaaksi, mikä nyt olisi ollut mahdollista ja miten, mitä tämä muuttaisi sitten työntekijöiden keskuudessa Euroopassa. Thank you. Uh, we'll go back to, uh... Kiitos. annan ensin puheenvuoron herra Baumlerille TSKsta. Hän on siellä lausunnonlaatija. Ja sen jälkeen palaamme sitten asiantuntijoihin, koska täällä esitettiin paljon kysymyksiä teille. Herra Baumler, teillä on puheenvuoro. Kiitoksia siitä, että saan puhua täällä tänään. Äh, haluan yhtyä siihen, mitä Euroopan parlamentin esittelijä sanoi. Äh, viime kuukausina Meillä on ollut keskusteluja työnantajien ja työntekijöiden eh, välillä talous- ja sosiaalikomiteassa. Ne kovasti muistuttivat rauhan eh, sopimusneuvotteluja, mutta onnistumme kompromissitekstin saamaan aikaan. Ja siksi on iloinen voidessani jotain kompromissista kertoa. Me myös eh, suurella enemmistöllä saimme se vietyä läpi jaostojen ja e, täysistunnossa ensi viikolla siitä päätetään. E, linja on hyvin samankaltainen kuin mitä Thomas Mann juuri sanoi. Meidän mielestämme parasta olisi, jos nämä asiat ratkaistaisiin työmarkkinaosapuolten välisessä vuoropuhelussa ja myöskin kansallisella tasolla. Me näemme kuitenkin, että tämä ei ole kaikkialla Euroopassa mahdollista, siksi tuemme e, tätä komission aloitetta ja myöskin ehdotusta. Kun mennään yksityiskohtiin, niin haluaisin sanoa, että kun on kyse työntekijän määritelmästä, eh, niin me epäilemme, että onko tässä myös alustatalouden työntekijät mukana. Mm, me olemme sitä mieltä, että algo rytmi voi vaikuttaa ihmisen työntekoon yhtä lailla kuin suulliset tai kirjalliset määräykset. Siksi on tärkeää, että huomioidaan alustatalouden työntekijät, jotka eivät ole todellisia itsenäisiä ammatinharjoittajia. Meillä on epäilyä tässä ja meidän pitäisi selvittää tätä. Sitten mitä tulee ilmoitusvelvollisuuteen, niin pitäisi olla mahdollisuus antaa henkilölle työsopimus, kun hän työsuhteensa aloittaa. Sen pitäisi digitaalisella aikakaudella olla mahdollista. Jos se ei ole mahdollista, niin sitten pitäisi pohtia, miksi tällaisia ongelmia sy- syntyy. Mutta olemme sitä mieltä, että kun on kyse pienistä yrityksistä ja hyvin pienistä yrityksistä, niin täytyy olla joustavampia mahdollisuuksia. Ja silloin, kun on kyse kollektiivisia työsopimuksia, niin täytyy pystyä löytämään käytännönläheisiä ratkaisuja, jotka eivät työnantajaa rasita. Kun on kyse työolosuhteista, niin olemme sitä mieltä, että mitään nollatuntisopimuksia ei saisi olla. Minä itse olin yllättynyt, kun tässä prosessissa opin, että Saksassa on mahdollista tällaisia nollatuntisopimuksia, tai on ollut mahdollista tähän asti nollatuntisopimuksia tehdä. Nyt se on koalitiosopimuksessa säännelty myöskin tarvittaessa kutsuttavia työntekijöitä on säädeltävä paremmin, koska henkilöt, jotka ovat tällaisissa työsuhteissa, ovat erityisen herkässä asemassa. Sitten pätkätyöntekijöillä ei ole pelkästään oikeutta tietoon, vaan niille heille pitäisi antaa myös mahdollisuus siirtyä pysyvään työpaikkaan, jos tällainen on mahdollista. Yrityksessä mahdotonta ei tietenkään voida vaatia. Ja sitten tärkeää on se, että tämä komission ehdotus, joka periaatteessa on mielestämme hyvä ja myönteinen, että se toi, toimisi niin, että kansallisella tasolla työmarkkinaosapuolten kautta voidaan myös omia sääntöjä luoda, koska tämä on mielestämme paras tie toimia. Thank you very edustaja vastata näihin kysymyksiin, joita on esitetty. Thank you to the... Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, kiitokset asiantuntijoille ja valiokunnan jäsenille ja vieraille, jotka käyttivät puheenvuoroa. Saan muistuttaa teitä siitä, että niin kuin jo tuli todettua, niin kyseinen ehdotus perustuu sosiaalisten oikeuksien pilariin, joka hyväksyttiin tehtiin viime vuonna Göteborgissa. Eli tässä pitää huomioida myöskin tämä ulottuvuus, eli yritetään työn ja perhe-elämän yhteensovittamista ja komission ehdotusta suositukseksi, jonka mukaan kaikilla olisi oikeus sosiaaliseen suojeluun ja samalla huomioiden se, että kaikilla olisi riittävä sosiaalisen suojelun taso myöskin itsenäisillä ammatin harjoittajilla. Kuten täällä on todettu, niin tällä pyritään ottamaan huomioon epätyypilliset työmuodot. Viimeisen kymmenen vuoden aikana oikeastaan puolet ovat olleet epätyypillisiä työmuotoja tai hyvin lyhyitä pätkätöitä tai muita työ, lyhyt, aikaisia työsopimuksia. Eli tämä tarkoittaa sitä, että epävarmojen työsuhteiden määrä on kasvanut ja komission tavoitteena onkin ollut löytää tasapaino. Eli yhtäältä työmarkkinoille tarjotaan riittävästi joustoa, mutta samalla yritetään tarjota uusia työpaikkoja, uusia työmuotoja kehittelemällä ja tarjoamalla, mutta suojelemalla ihmisiä työntekijöitä. Ja mitä tulee tähän määritelmään, kuka on palkansaaja, työntekijä ja kuka nauttii suojelusta ja kuka ei. Epävarmuus lähtee siitä, että ei ole saanut palkansaajan tai työntekijän roolia. Komissio yrittää kodifioida tunnetun unionin tason määritelmän työn tekijälle vuonna 1996 tuomioistuimen antamasta päätöksestä on lähdetty liikkeelle. Eli sanotaan, että jos on työsuhteessa, niin onko hän vapaaehtoinen itsenäinen ammatinharjoittaja vai palkansaaja. Eli tämä muotoilu on yhdenmukainen sen kanssa, mitä jäsenvaltiot sanovat palkansaajasta. Ja tämä ei tarkoita sitä, että jäsenvaltioiden pitäisi huomattavassa määrin lähteä työlainsäädäntöä tai palkansaajan määritelmän muokkaamaan. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että soveltamisala on transponoitava, eli on sanottava kansallisella tasolla, kuka kuuluu soveltamisalan piiriin ja kuka ei. Ja jos kansallinen määritelmä ei kata kaikki ne henkilöt, jotka kuuluisivat direktiivin soveltamisalan piiriin, eli kotona työtä tekevät tai lyhytaikaisessa työsuhteessa olevat tai pätkätyötekijät ja muut, niin he kuuluisivat jatkossa direktiivin soveltamisalan piiriin. Ajat tulevaisuus perustuu siihen, että meillä olisi direktiivi, joka toimii myös pitkälle tulevaisuuteen ja ottaa huomioon uudet työmuodot ja sellaiset työmuodot, joita ei ole vielä keksittykään. Eli että nekin huomioitaisiin direktiivissä. Eli tässä ei todellakaan yritetä sanoa, että tämä on direktiivi, jolla yritetään suojella, joita ei ole vielä keksittykään. Eli että nekin huomioitaisiin direktiivissä. Eli tässä ei todellakaan yritetä sanoa, että tämä on direktiivi, jolla yritetään suojella alustatyöntekijöitä, vaan kaikki ne saavat suojelua, jotka kuuluvat palkansaajan määritelmän alaisuuteen. Alustatyöntekijöitä, vaan kaikki ne saavat suojelua, jotka kuuluvat palkansaajan määritelmän alaisuuteen. Työmarkkinaosapuolten rooli on keskeinen. On valitettavaa, ettei etteivät eurooppalaiset työmarkkinaosapuolet päässeet neuvottelupöydän ääreen. Ja vaikeaa oli lähteä neuvotteluja käymään perustamissopimuksen antamissa määräajoissa, mutta komissio lähtee ajatuksesta, että tässä huomioidaan erinäiset haasteet, haavoittuvat ryhmät ja muut asiat, jotka ja täytäntöönpanosta kansallinen järjestelmä huomioiden. Ja varmaan suojan taso tulee olemaan tätä korkeammalla tasolla. Eli tämä reasonable period tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot voivat itse päättää tarpeen, tarpeitteen. Puututaan näihin oikeuksiin erinäisillä tavoilla, eli että työntekijöillä on mahdollisuus saada tietoonsa työsopimuksen ehdot. Mielestäni tämä on aivan luonnollista, eli että kun työsuhde alkaa, niin silloin pitää olla tietoinen tietoonsa työsopimuksen ehdot. Mielestäni tämä on aivan luonnollista, eli että kun työsuhde alkaa, niin silloin pitää olla tietoinen, mitkä ovat heitä koskevat työehdot. Ja kolmas luvussa viitataan eri materiaalisiin mutta tärkeänä pidetään juuri sääntelyä ja suojoustoa työmarkkinaosapuolille, eli että oikeuksia voidaan vielä muokata tarpeen mukaan, jotta kaikki työ... Me tiedämme, että henkilöllä voi olla useampikin työnantajia, mutta monesti... Eli ettei Kyse voi olla vain ainoastaan yhdestä ainokaisesta kahdenvälisestä sopimuksesta. Antaa irtisanomissuojaa, vaan antaa kaikille työntekijöille erinäisiä oikeuksia, kuten 17 artiklassa. Eli mikäli oikeuksia on sopiva. Ja sitten lopuksi vielä aivan oikeutetusti täällä todettiin, että määräaikaistyö ja osa-aika puheluun, eli pyyntöön on esitettävä kirjallinen vastaus, mikäli työntekijä pyytää siirtoa direktiivistä. Me olemme siis kiitollisia näistä saamistamme kommenteista. Haluamme tehdä tiivistä yhteistyötä parlamentin hyväksytettyä vielä tämän lainsäädäntökauden aikana, mutta me haluamme varmistaa, että työntekijöitä suojellaan – Thank you, Mr. sanottava esitettyihin kysymyksiin. Voitte itse valita, kuka aloittaa. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia niin, päätöksistä tietenkin, mutta tässä ehdotuksessa viitataan kahteen päätökseen. Yksi on vuodelta 1986. Se koskee työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Tämä on eri ala. Me puhumme nyt sopimusoikeudesta, emmekä työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta. Ja sitten toinen tapaus liittyy saksalaisen nunnan ja hänen uskon yhteisönsä väliseen suhteeseen. Tämäkään ei ollut mielestäni oikein relevantti tapaus. En usko, että tämä on se pohja, jonka voimme määrisäädäntöä. Jokaisella jäsenvaltiolla on myös satoja tuomioistuimen päätöksiä, jotka määrittelevät näitä kysymyksiä. Useissa maissa tiedämme, miten kohdella toimittajia, mainosalan työntekijöitä, itsenäisiä IT-alan ammatin suhteet ovat hyvin moninaisia. Ja nyt me luomme tämän uuden määritelmän ja uskon, että se aiheuttaa hyvin paljon oikeudesta epävarmuutta ja ongelmia maiden käytänteissä. Kiitoksia. I will start by, uh, the question. jossa keskitytään siihen, miten päivitettyä tietoa välitetään työntekijöille. Ja minä mainitsin joitakin kohtia, jotka pitäisi päivittää. Mm, no, ne eivät ole niin selkeitä kuin komission ehdotuksessa. Alustataloudessa työskenteleviin muun muassa Yritin johdannossani keskittyä siihen, että olemme yllättyneitä komission esityksestä, koska siellä puhutaan korkeasti palkatuista, korkeasti koulutetuista työn suhteessa olevat pitäisi olla myös mukana. No sitten monissa maissa kuitenkin tämä ei ole epävarma työsuhde, se on vapaa valinta on sää, ja sitten on sääntöjä, että määräaikaiset yhteyssuhteita voi olla vain kolme neljä kertaa peräkkäin. Eli tässä on olemassa sääntöjä. Me sovimme tästä ja jos komissio haluaa nyt muuttaa jotain, niin sitten sen olisi pitänyt pyytää, että me tarkastelemme omaa sopimustamme, mutta neuvotella, mutta meillä on oikeastaan ollut vain kuukausi aikaa neuvotella. Sekin on meille työmarkkinaosapuolellekin hieman vaikeaa. Ja sitten itse määritelmä. Jave Lopes, kyllä te olette vielä paikalla. Siinä on ero. Tämä täytyisi tapahtua kansallisella tasolla. Omassa maassani Tanskana työmarkkinaosapuolet ovat tehneet testisopimuksen. Se koskee alustataloutta ja nyt on säännöt siitä, että kutka ovat työntekijöitä ja ketkä ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia alustataloudessa. Tämä sovitaan yhdellä. Niitä ei tule ratkaista EU-lainsäädännön kautta koska silloin koko tilanne jäätyy ja ei pysty sopeuttamaan tilannetta työmarkkinoihin, koska emme tiedä, miltä ne näyttävät tulevaisuudessa. Sitten pysty sopeuttamaan tilannetta työmarkkinoihin, koska emme tiedä, miltä ne näyttävät tulevaisuudessa. Sitten ehdotti tätä poikkeusta. tietyn tyyppisten työntekijöiden kohdalla. Joissakin jäsenvaltioissa on ongelmia ja olisi ollut hyvä, että komissio olisi lähestynyt näitä maita ja sanonut, että korjatkaa tämä virhe. Kuten sanottua, työmarkkinat kehittyvät, tulee uusia työmuotoja, Ja kuinka me voimme taata, että säännöstä ei tule liian tiukkoja, mutta kuitenkin miten me voimme ottaa heidät tähän mukaan, jos se on loogista. Eli tässä tarvitaan eurooppalainen prosessi, mutta kun se hoidetaan direktiivissä, niin se on sitten siinä ja sitä ei enää voi muuttaa. Se on ongelma, joka meillä on. Kiitos. Thank you. Um, I think there was one question on... Katetuksi uh, uh, tämän direktiivin avulla. Ja pääajatus on se, että meidän on katettava se. Kahdeksan artikla on erittäin tärkeä. Sitä ei voi, tätä sivutyötä ei voi kieltää työn. Voi uh, elantonsa ansaita tällä tavalla, niin on aivan luonnollista, että valitettavasti tarvitsee äh, avata mahdollisuus työmarkkinaosapuolten väliselle vuoropuhelulle ja äh, työehtosopimuksille, kollektiivisille työehtosopimuksille. Mallit, joita äh, ehdotuksessa mainitaan, eivätkä työmarkkinaosapuolet voi yhdessä. Toinen ehdotus meiltä on se, että olisi erittäin hyödyllistä, jos nämä mallit tarjottaisiin kaikilla eri eu kielillä, jotta työnantajia, jotka ovat vastuussa työntekijöistä, joilla on velvoitteita työntekijän suhteen. Siksi on erittäin tärkeää, että tähän sitten vielä tämä kysymys Vanis nosti ehtiin, mistä me voisimme neuvotella aikatyöstä äh, pysyvään työsuhteeseen ja pysyvästä työsuhteesta osa-aikatyöhön. Äh, siinä työntekijän, työnantajan on vain hyvään työsopimukseen. Voi olla myös kyse pätkätyöstä. Jollakin voi olla esimerkiksi 10 tunnin äh, työsopimus ja hän haluaa enemmän työtunteja. Tai kysyä jotain. Enrique. Gracias, señora tai kysyä jotain. Enrique. Gracias, señora Kiittää kollegoja ja onnitella niitä, jotka ymmärtävät sen rantasin kieltä. Siksi haluan käyttää myöskin itse espanjan kieltä